<clears throat> Istunto jatkuu. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Seuraavana esityslistalla Wolf Klintzin mietintö asetukset, lait ja hallinnolliset määräykset, niiden yhteensovittaminen siirtokelpoisen alukperin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä. Herra Klints, neljä minuuttia, olkaa hyvä.